Si vous voulez bien prendre place, je vous propose de reprendre nos travaux. Jatkamme kokoustamme ja kohdassa 16 annan puheenvuoron Olli Kristensenille. Hän kertoo lausuntoluonnoksestaan ja tarkistuksistaan koskien merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin muuttamista. Meidän pitää antaa tästä tekstistä lausunto. Vastuuvaliokunta on liikennevaliokunta. Siellä esittelijä on puheenjohtaja Brian Simpson. Ja me pyysimme, että me ottaisiin mukaan tähän työhön. Ja yhteydet, joita meillä on ollut eri yhteyksissä, joita meillä on ollut niin ovat osoittaneet, että meillä ei ole artiklaa 50 tässä asiakokonaisuudessa ollenkaan. että riippumatta tästä loppupäätöksestä meidän täytyy edetä ja tämän takia annan heti puheenvuoron herra Kristensenille. Tack för det. Kiitos äh, puheenjohtaja. Tämä on äh, hyvin tekninen mietintö ja siksi yritän tässä nyt selittää hieman tarkemmin, mitä tämä oikein pitää sisällään. STCV-yleissopimus koskee nimenomaan koulutusta ja vahdinpitoa. Ja vuonna 1978 tästä tehtiin sopimus kansainvälisessä merenkulkujärjestössä. EUn säännöt meriturvallisuudesta ovat hyvin pitkälti samankaltaiset kuin nämä IMON säännöt. Direktiiviä on muutettu moneen kertaan ja se, mikä on nyt voimassa, on 2008 kautta 106 EY. 2007 te, käytiin lävitse tämä STCV-yleissopimus, jotta löydettäisiin kaikkein tärkeimmät muutokset, joita on tehty, samoin josta päätettiin Manilan konferenssissa 2010. Nämä Manilan konferenssissa sovitut muutokset astuvat voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012, joten me olemme hieman jälkijunassa. Mikäli näitä ei integroida EUn lainsäädäntöön, niin silloin jäsenvaltioiden toiminta tulee olemaan näissä asioissa ristiriidassa kansainvälisen lainsäädännön kanssa. Siksi on tärkeää, että tämä käsitellään nopeasti sekä liikenne- että työllisyysvaliokunnassa. Jäsenvaltioiden puolelta on ollut mahdollisuus reagoida tähän luonnokseen ensimmäinen kesäkuuta marraskuuta 2011 lähtien, eikä yksikään jäsenvaltio ole reagoinut tähän päätökseen. Tämän lausunnon tarkoituksena on varmistaa, että nämä uudet EUn päätökset ovat yhtäläiset olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Ja sama koskee jo olemassa olevia työsopimuksia työmarkkinaosapuolten kesken. On tärkeää painottaa, että tässä ei ole tässä lausunnossa ei ole mitään, ainakaan mitä minä olisin löytänyt, joka olisi ristiriidassa tai olisi uutta. Tämä kaikki on jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja tätä nyt vain tarkennetaan tässä lausunnossa. Tässä on koko joukko selvennyksiä, ihan vaan sen vuoksi, että esimerkiksi komissio ei maininnut näitä eri direktiivejä. Me halusimme ottaa ne mukaan. Me otimme myös työmarkkina osapuolten näkemykset mukaan liittyen minimilepoaikasäädöksiin. Ja neuvosto ja parlamentti äh, on nämä äh, implementoinut edellisessä direktiivissä. Sitten on tällainen sertifikaattirekisteri, joka täytyy ottaa mukaan ja luonnollisesti nämä asiat samoin kuin muutkin direktiivissä olevat asiat, äh, niiden täytyy täyttää muun muassa esimerkiksi tietosuojalait EU-ssa. Sen lisäksi meillä on koko joukko kielellisiä muutoksia. Niitä on nimenomaan 67. En tiedä, tullaanko niistä äänestämään, mutta tässä nyt on kysymys lähinnä siitä, onko sukupuoli mies tai nainen. Ei sillä nyt, no Tanskassa sillä on toki merkitystä, mutta toisilla kielillä on vain yksi nimitys henkilölle. Niin, että epäilen, tullaanko näistä äänestämään yksittäin. Sitten on tiettyjä alueita, joita on poistettu sen vuoksi, että ne on otettu mukaan jossain muualla. Tai toisaalta ne eivät välttämättä ole yhtäläisiä tärkeimmän lainsäädännön kanssa. Olen luonnollisesti käynyt vuoropuhelua ja ollut yhteydessä liikennevaliokunnan kanssa ja on totta kuten puheenjohtaja sanoi, me emme ikävä kyllä saaneet tähän laajennettua yhteistyötä niin, että olisimme voineet päättää jostakin asioista. Mutta liikennevaliokunta hoitaa asian. Olen käynyt todellakin vuoropuhelua heidän kanssaan näistä asioista, eikä tässä nyt ole ainakaan välittömästi mitään mikä muuttuisi varsinaisesti, koska tässä oikeastaan vain olemassa olevaa lainsäädäntöä tarkennetaan. Ja sen vuoksi olen tehnyt läheistä ja tiivistä yhteistyötä liikennevaliokunnan kanssa ja näin me sitten saamme mukaan meidän näkemyksemme. Meillä oli myös varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen ja toivon luonnollisesti, että saamme laajaa tukea tälle lausunnolle niin, että saamme toimeenpantua EUn lainsäädännön kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua kollegoiden kanssa. Kiitos. Ähm, Monsieur Koslowski. Herra Kislowski. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, na wstępie... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Raula ja meidän esittelijämme hänen sitoutumuksestaan yhteistyöhön. Hän haluaisin kovasti korostaa sitä, että hänen perustelunsa tarkistuksille helpottivat kaiken ymmärtämistä. Mitä tulee hänen tarkoitusperiinsä ja lausunnon pää huomioihin. No, kun valmistellaan tätä direktiiviä vähimmäisvaatimuksista, on kyse kaikkein on kyse siitä, että EU-lainsäädäntöön otetaan tämä STCV-yleissopimus, eli suoraan viitataan siihen. Ja siksi meidän täytyisi olla varovaisia tarkistuksissamme, ettei käy niin, että kansalliseen lainsäädäntöön otetaan asioita, jotka ovat ristiriidassa tämän yleissopimuksen kanssa. Haluan vielä ottaa kaksi asiaa esille, jotka eivät konkreettisesti liity tähän STCV-yleissopimukseen. Komission sertifikaateissa ja pätevyystodistuksissa. Myös muidenkin asiakirjojen on noudatettava tietosuojaa. Tämä STCV-tietojärjestelmä, jonka meriturvallisuusvirasto on laatinut, vastaa näitä vaatimuksia. Minulle on erityisen tärkeää myös se, että tehokkaasti voidaan hyödyntää näitä tietoja Eli sillä voidaan tarkastella työmarkkinatrendejä ja myöskin äh, merimiesten uraa. Sitten jatkokoulutusmahdollisuuksia, niitäkin olisi huomioitava. Ähm, sitten kolmansien maiden lupamenettelyt. Se on parempi kuin mitä olemme tähän mennessä ajatelleet. 18 kuukaudessa on kyse maksimi määräajasta. Sitten lepoajoista ja työajoista, joita käsitellään tässä direktiivissä, ja tässä työaikadirektiivikin on tärkeä. Siksi tässä syntyy ongelma, ja kun ratkaisemme tätä ongelmaa, meidän on tarkasteltava myöskin kokonaistrendiä. joka syntyy merenkulkijoille. Meillähän täytyy löytää tässä suuri kompromissi ja toivottavasti nämä vähimmäisvaatimukset tuovat enemmän turvallisuutta merenkulkuun ja sehän on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Kiitoksia. Edustaja Hirsch. Um, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Alde Varjo esittelijän herra de Bakerin nimissä kerron hänen kommenttinsa. Haluan kiittää esittelijää. Hän on jo alkanut yhteistyön eri varjoesittelijöiden kanssa ja näin toiminta tietysti tehostuu. On tärkeää panna merkille, että liikaa liikkumavaraa ei ole, koska tämä koskee vain Manilan tarkistusta siirtämistä EU-oikeuteen. Mitään uusia asioita ei voida lisätä tai muuttaa radikaalilla tavalla. Tämä on myös hyvin tekninen asia, niin kuin jo mainitsin, ja näin että ei ole helppoa tätä muuttaakaan. Näin olen sitä mieltä, että komission ehdotus on hyvä. Voin tukea myös lausuntoa, joka, tai mielipidettä, joka esitellä on, voin hyväksyä suurimman osan hänen ehdotuksestaan, mitä tulee tarkistukseen 24 koskien tietosuojaa meidän ryhmällemme, ALDE-ryhmälle. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Me saatamme tehdä ehdotuksen, että se vielä vahvistuu. Sitten joitakin ongelmia saattaa liittyä siihen, miten artikla 15.11 on muutettu. Toinen osa tarkistus saattaisi olla ongelma, mutta tutustun siihen vielä tarkemmin ja jos tar- tarvetta on, niin teen tarkistuksen. Sitten Manila-sopimuksen tarkistukset, sehän tuli voimaan jo ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna. Mitä tulee komissionituksen hyväksymiseen, vielä tähän on jonkin verran aikaa ja tämä saattaa johtaa ongelmiin. Joitakin ongelmia saattaa liittyä ö, sataman valtioiden valvontaan EUn ulkopuolella EU, ehkä myös EUn meidän kulkuhenkilökunta on vähemmän kuin kuin muut, koska heillä eh, sertifioitusta ei vaadita. Sitten saattaa olla joitakin sertifiointiongelmia myös. Näin ollen pidempiä, pidempiä lykkäyksiä ei voida suvaita ensimmäisen käsittelyn sopimus on ehdoton välttämättömyys. Tuen siis tätä lausuntoa, mutta saatan tehdä e- lisää tarkistuksia ja jatkossakin teen mielen yhteistyötä esittelijän ja muiden vaarioesittelijöiden kanssa. Kiitos. Merci. Kiitos komissiosta. Kenties. Monsieur Mandela, au titre de la commission. Mandela. Thank you. Um, well, as mentioned by... Kiitoksia. Kuten esittelijä sanoi, tämä on varsin tekninen asiakirja. Manilan yleissopimus on jo astunut voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012, joten meidän täytyy toimia niin nopeasti kuin mahdollista. Me toivotamme tervetulleeksi tämän mietinnön se ei aiheuta meille mitään su- suurempia ongelmia. Se kuvastaa, kuten esittelijäkin sanoi, STCV-yleissopimuksen sisältöä ja olemassa olevia EUn sääntöjä. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi niin pitkälle kuin mahdollista pitää kiinni Manilan yleissopimuksen tai tämän STCV-yleissopimuksen äh, kirjaimesta, koska ajatuksena on siirtää tämä yleissopimus EU-lainsäädäntöön. Muita kommentteja minulla ei ole. Kiitos. Esittelijä, olkaa hyvä, jos haluatte vielä puhua. Kiitos puheenjohtaja. Tässä ei nyt ole kovin paljon vastattavaa, mutta siitä huolimatta kiitokset kollegoille näistä huomioista ja niiden pohjalta olen ihan vakuuttunut siitä, että pääsemme hyvin järkevään lausuntoon. Kuten Koslovski ja Hess mainitsivat nämä sertifikaatit, mielelläni ottaisin teiltä vastaan sitten tarkistuksia täydennyksenä. Ja ihan kuten täällä mainittiin myös tietosuoja, se on asia, joka on tärkeä. Minä tiedän, että sitä on tiukennettu huomattavasti siinä mietinnössä, jonka liikennevaliokunta on laatinut. Olin iloinen myös Koslovskin kommenteista liittyen työaikadirektiiviin ja lepoaikoihin. Ja voisin ottaa sen mukaani tällaisena tarkennuksena, niin että kukaan ei ainakaan epäile sitten, mitä, mitkä säännöt ovat ja kuinka niitä on tulkittava Kiitokset myös komissiolle, joka myös eh, oli sitä mieltä, että ei tässä ole nyt mitään ongelmia tämän lausunnon suhteen, joten varmaankin me kyllä pääsemme sopimukseen tästä. Ja mielellään lähettäkää tarkistuksenne suoraan minulle, niin että saisimme tämän nopeasti käsiteltyä ja toivottavasti, niin kuin Philip de Backer on sanonut useita kertoja, että me saisimme että tämä olisi tällainen nopea ensimmäisen käsittelyn mietintö. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia. Ymmärrän, että kokonaisstrategia ei oikein tähän liity. Ehkä tällaista pitäisi soveltaa kyllä kaikkialla, mutta joka tapauksessa tätä te nyt ehdotatte ja oletan, että Meillä tulee olemaan tilaisuus palata tähän asiaan vielä. Nyt tämä kohta on käsitelty, 16 siis, ja vuorossa kohta 10. Ja nyt annankin puheenvuoron varapuheenjohtajallemme Rova Hirsille. 20 suurinta huolenaihetta, jota Euroopan yrityksillä ja kansalaisilla on koskien sisämarkkinoiden toimintaan. Tässä on kyse tarkistusten käsittelystä, joita on tehty teidän mietintöönne. Niitä on 77. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, meillä on 77 tarkistusta. Ensinnäkin kiitokset varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä. Suurin osa tarkistuksista täydentävät hyvällä tavalla tätä minun lausuntoani ja täydentävät sitä ja selventävät. Joten siltä osin olin hyvin iloinen siitä, että me varmastikin kykenemme tekemään näistä kompromisseja, jotka sitten kattavat kaikki näkökannat niin, että saamme nämä 77 tarkistusta ähm, paremmin mukaan tähän lausuntoon. Täällä on muutama tarkistus, joka on tehty yhtäläisestä palkasta, jotka ovat sisällöllisesti hyviä ja kannatan myös äh, asiaa. Mutta ehkäpä meidän pitäisi vielä järjestää varjo esittelijöiden kesken kokous ja katsoa, sopiiko tämä aihe ylipäätään mukaan tähän ää, lausuntoon. Ja tämä yhtäläinen palkka samasta työstä ei ikävä kyllä ole vain yksittäisten jäsenvaltioiden ongelma, vaan se on kaikkien ongelma ja silloinhan se koskee näitä liikkuvia työntekijöitä, joten täytyy nyt selvittää, sopiiko se sisällöllisesti tähän mietintöön tai lausuntoon. Sitten on muutamia tarkistuksia, jotka joka on muotoiltu sillä tavalla, että jotkut tietyt yritykset joutuvat siinä valokeilaan. Ja sillä tavalla ihan kuin lähes suurin osa yrityksistä hyväksikäyttäisi työntekijöitä. Ja tämä, tässä on kysymys sekä kansalaisten että yritysten kritiikistä ja ongelmista, ja sekin täytyisi huomioida. Joten järjestämme tapaamisen vielä Strasbourgin viikolla. Nämä ovat sellaiset asiat, joista me voisimme puhua, ja ehkäpä myös yksittäisistä muotoiluista ja siitä, millä tavalla niitä voitaisiin ehkäpä uusiksi muotoilla. Se, mikä mielestäni on hienoa, on tässä ensimmäisessä osassa tämä ajatus saada tällainen ylimääräinen sosiaaliturvajärjestelmä. Se on äh, SND-ryhmältä on äh, tullut äh, tarkistus, jossa sitä ei haluttaisi edes pitää vapaaehtoisena, vaan velvoittavana. Siitä meidän täytyy myös keskustella, koska sellainen ajatus on jo aika rohkea. Täytyy nyt katsoa, onko se mahdollista. Ehkäpä meidän pitäisi pysyä tässä vapaaehtoisuudessa kuitenkin koska muuten me joudumme tästä eh, hakauksiin muidenkin toimielinten kanssa. Mutta toki keskustellaan. Toinen asia, joka minua miellytti, oli tarkistus numero 17, jossa puhutaan tällaisesta eh, keskitetystä asiointipisteestä komissiossa. En nyt ole ihan varma siitä, miten pitkälle tiettyjä asioita on jo olemassa ja mitä ei. Ja jos tällaista ei ole olemassa, niin toki sellainen pitäisi tulla, koska se on ihan välttämätön tässä toimeenpanossa. Komission täytyy tässä mennä eteenpäin. Ja tällainen koordinointipiste olisi, keskitetty asiointipiste olisi varmasti yksi sellainen asia. Joten täällä on mukana mukavia, hyviä ajatuksia ja odotan mielenkiinnolla keskustelua vielä varjoesittelijöiden kanssa ja toivon luonnollisesti, että sitten ainakin jotkut näistä asioista otetaan mukaan itse varsinaiseen mietintöön ja että me sitten saamme sille enemmistön koko parlamentissa. Kiitos. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että Eritten kanssa voimme sopia tästä. Tosiaankin on varsin monta kohtaa, joita, joissa olemme sitä mieltä, että niissä tehdyt tarkistukset ovat samansuuntaisia. Ne ovat niitä kohtia, missä puhutaan sosiaaliturvajärjestelmiä. Minäkin aion kommentoida tai kysyä esittelijältä. Minulla on omat epäilykseni vaihtoehtoista sosiaaliturvasta, mutta varmaankin voidaan löytää yhteisymmärrys. Tietysti keskustelua keskustelu on ollut varsin mielenkiintoista. Ne ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, koska puhutaan eläkkeistä, terveydenhoidosta ja tietysti jos haluamme saada aikaan kunnollista työntekijöiden liikkuvuutta. Meidän pitää näissä kysymyksissä edetä, mutta uskon, että olisi hyvä voida Strasburgin viikolla keskustella ja EPP EPllä on jo varjostoja tiedessä ja toivottavasti voimme päätyä yhteisymmärrykseen sitten tästä kysymyksestä. Kiitoksia. Merci, Madame Frau. Paljon kiitoksia, <clears throat> hyvä puheenjohtaja. Nämä 77 tarkistusta vedevät suurelta osin hyvään suuntaan ja niitä voidaan mm, suurelta osin tukea. Joissain kohdin varmaan käydään vielä tiukkoja keskusteluja, koska kansalaisten päähuolenaiheet, jotka minun korviini kantautuvat ovat eurooppalaisten työmarkkinoiden työntekijöiden huolenaiheita. Eli sama palkka samasta työstä samassa paikassa on se huoli, joka minun korviini eniten kantautuu, eikä pelkästään minun korviini. Ja sitten sisällöllisesti sosiaaliturva, liikkuvat työntekijät. On tärkeää, että tämä on meidän tavoitteenamme pitkällä tähtäimellä, että meidän on siirrettävä sosiaaliturvajärjestelmä. Tämä ei pidä olla mikään vaihtoehto ja sitten toinen kysymys, tarpeelliset tiedot liikkuville työntekijöille. Useissa tarkistuksissa sanotaan, että nämä tiedot eivät saa koskea pelkästään sosiaaliturvaa, vaan on tärkeää, että se koskee myös sairausvakuutusta ja työttömyysturvaa. Sitten tämä keskeinen koordinointipiste jäsenvaltioissa on tärkeää. Minä tarkistukseeni 17 laitoin tällaisen keskeisen eurooppalaisen äh, koordinointipisteen, koska minulle hyvin paljon puhutaan sellaisista Ähm, ongelmista, joita on äh, verotusoikeudessa, sosiaaliturvaoikeudessa, palkkalainsäädännössä. Ja uskon, että komissiossa ei äh, usein tiedetä, millaisia valtaisia ongelmia on tällaisissa tapauksissa. Minä asun lähellä Saksan ja Ranskan rajaa ja hyvin paljon rajalla äh, asuvat ihmiset joutuvat todella suuriin vaikeuksiin sen takia, että lainsäädäntö on erilainen. Ja kyllä tämä pitää täällä Brysselissä käsitellä mielestäni, vaikka kyseessä olisikin kahdenväliset sopimukset. Sitten syrjivät säännöt tarkistuksissa osoitetaan, että täytyisi korostaa erityisesti erikseen työntekijöitä, työnantajia ja myöskin tämä direktiivi tasa-arvosta työelämässä ja ammatissa on tärkeä, mutta myös koska on kyse liikkuvista työntekijöistä Euroopassa, on tärkeää, että ei ole kyse pelkästään työntekijöistä, vaan että neuvosto vihdoinkin hyväksyy eurooppalaisen syrjinnän vastaisen direktiivin. Sitten lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, sillä on erityistä merkitystä ja tämä direktiivin on taattava tasa-arvoisuus ähm, ja otettava huomioon mm, yleis sopimukset ja myöskään ei saa luoda pohjaa sosiaalidumppaukselle. Nyt 77 tarkistuksella olemme hyvin aktiivisesti työstäneet tätä mietintöä. Tämä on tärkeä aihe, koska jos me ratkaisemme nämä ongelmat, niin silloin viemme kansalaisia suuren askeleen lähemmäksi Eurooppaa ja voimme heitä tässä auttaa. Kiitoksia. Ehm, avant de donner la parole à Regina Bastos saa puheenvuoron, niin haluaisin palata siihen, mitä sanon silloin, kun tutkimme teidän mietintöänne. Minä en tehnyt tarkistuksia. Ja sun vain. Mutta se, mikä tässä hämmästyttää, on tämä eurooppalaisten näkemys on kyse yrityksistä tai kansalaisista koskien markkinoita ja minkälaisia huolia heillä on. Nämä ovat rajat ylittävät markkinat, mutta miten sitten se markkinat vaikuttavat kotimaan politiikkaan, sitä ei ole ollenkaan käsitelty ja minä juuri olin ottanut esille sosiaalisen asuntotuotannon ja se on monille varsinainen ongelma, koska kilpailussäännöt ovat tässä hiukan heikot ja kyky joidenkin, jäsen, joidenkin jäsenvaltioiden kyky kehittää sosiaalista asuntotuotantoa olisi tarvinnut tähän vähän tukea, mutta voin syyttää siis vain itseni, koska en näitä tarkistuksia tehnyt tämän suuntaisesti. Rova Bastos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por felicitar a colega relatora de parecer e... haluaisin ensin onnitella kollega hänen lausunnostaan ja toivotan hänelle menestystä, kun hän kompromiss, kompromissitarkistuksia laatii 77 tehdystä tarkistuksesta. Niitä on aika paljon, kun ajatellaan, että on kyseessä lausunto. Tämä on vain yksi seitsemästä lausunnosta, jotka liittää tähän mietintöön. Minä olen vastu, vastuussa itse mietinnöstä kuluttajan suoja mm, valiokunnassa. Ja meidän päähuolenamme pitää olla se, että tässä la- lausunnossa tulee sellainen, joka on vankka, fokusoitunut ja sananen, meidän pitää varmistaa, mikä on lopputavoitteemme. Meidän pitää toimia johdonmukaisesti ja tällä koko kontekstia ja näitä 20 suurinta ongelmakohtaa sisämarkkinoissa, joita, joista yritykset ja kansalaiset ovat huolissaan. Niin, pitäisi määritellä heti alussa, mitkä meidän valiokuntamme valtuudet ovat tai toimivaltuudet ovat. Ja esittelijänä haluaisin muistuttaa teitä tästä. On tärkeää, että teidän, tämä valiokunta sen lausunnossaan keskittyy vain niihin alueisiin, jotka kuuluvat meidän vastuualueeseemme tässä valiokunnassa, joten puhutaan sosiaaliturvan kaltaista kysymyksistä, Se on siis erittäin tärkeää liikkuville työntekijöille lääketieteellinen apu. Toinen tärkeä kysymys Ehkä syrjintä saattaa olla tällainen mutta erittäin tärkeää on se, että meidän pitäisi olla hyvin tietoisia siitä, että tämä on tällainen panos ja vain yksi lisäpanos tähän laajempaan mietintöön. Joten ehkä voisin sanoa muutaman sanan sisämarkkinavaliokunnan ongelmista meidän ei pitäisi vaatia yksittäisiä ratkaisuja, siis 20 ratkaisua 20 ongelmaan, vaan pikemminkin meidän pitäisi toimia niin, että esitetään suosituksia, avainsuosituksia jäsenvaltioille EU-ssa, miten näihin ongelmiin pitäisi suhtautua ja reagoida. Pitäisi valita kolme päälukua. Ensinnäkin tiedottaminen yrityksille ja kansalaisille heidän oikeuksistaan sisämarkkino, sisämarkkinakysymyksissä ja mitä etuja tulee siitä, että käyttää sisämarkkinoita, miten voidaan luoda työpaikkoja ja taloudellista kasvua. Tähän liittyy myös direktiivien siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä varsin usein. Euroopan lainsäädännön siirto ei tapahdu ajan, ajoissa eikä tarpeeksi kurinalaisella tavalla jäsenvaltioissa, joten on erittäin tärkeää, että yhteisön lainsäädäntö myös täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla kunnollisen lainsiirron kautta. Näin ei aina ole. Ja sitten me suosittelemme jäsenvaltioille sitä, että varmistaisivat paremman hallinnoinnin ja ohjauksen. Ja tiivistelmänä vielä esittelijänä minun päähuolenani on saada tämä viesti läpi jäsenvaltioissa. Niiden täytyy tarmokkaammin tarttua asiaan, osoittaa enemmän poliittista tahtoa ja varmistaa, että voimme poistaa kaikki esteet, joita sisämarkkinoilla on. Meidän täytyy varmistaa, että kriisin aikana ja aikana, jolloin ihmiset ovat yhä epäileväisempiä EUn suhteen, niin ihmisillä, ihmisillä annetaan viesti toiveesta, vaikka olisi kyse vain siitä, että sanomme, että aiomme poistaa esteitä, jotka yli 20 vuoden ajan ovat estäneet kunnollisen sisämarkkinoiden toiminnon. Joten minun mielestäni on tärkeää, että tämä mietintö keskittyisi näihin asioihin. Veronika otti esi, er, esiin erilaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat erityisesti tähän valiokuntaan. Sosiaaliturva, terveys, va, terveysvakuutus ja työntekijöiden liikkuvuus. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten esittelijä saa puheenvuoron hier. Also vielen Dank nochmal äh, für Ihre Rückmeldung. Kiitoksia vielä kerran näistä äh, palau- tästä äh, Keskiössä täytyy olla, että meillä on selkeä, että tulee selkeä lausunto valiokunnaltamme. Me saa nyt erityis vastuualueita tässä, joten meidän pitäisi ottaa se huomioon kompromississa ja yritän ensi viikon aikana nämä kompromissitarkistukset työstää ja sitten vielä ottaa yhteyttä tarkistusten jättäjiin niin, että meillä Strasbourgissa on kompromissitarkistukset pöydällä ja kaikki voidaan hoitaa ripeästi. Ja toivon, että suurimmassa osassa kohtia pääsemme yhteisymmärrykseen ja meillä on sitten selkeä viesti lähettää Inkovaliokunnalle. Kiitoksia. Kiitoksia. Joten täältä pohjalta äänestämme seuraavassa kokouksessa 23. 24. huhtikuuta oletan. Te olette mukana laatimassa kompromissia, siis me tutkimme silloin 23. päivä kompromissitarkistuksia ja äänestämme 24.4. Näin IMKO-valiokunta rouva vastaus voi täysin ottaa huomioon meidän tarkistuksemme kun tästä siellä äänestetään 19.6. Sitten tulemme kohtaan 18. Herra Sovor korvaa tänään tavallaan herra kosa Ja hän saa puheenvuoron ja kertoo tästä lainsäädäntöä aloitteesta aiheena Euroopan tilasto-ohjelma 2013-2017. Thank you very much, <clears throat> Mr. Kusha. I couldn't come, so yeah. Kiitoksia, herra Kosa ei voinut tulla, joten hän pyysi minua lukemaan hänen lausuntonsa. Luen sen unkariksi. Euroopan Európai Statisztikai Program 2013 2017 Siis tässä on kyse tilasto-ohjelmasta 2013-2017 2017 erittäin tärkeä ohjelma. Yhä enemmän kysyntää on monimutkaisemmalle tiedon käsittelylle, tilastotieteelle eri tarkoitusperiaan varten. Me tarvit, meidän täytyy saada samanlaiset käsitteet yhtenäismarkkinoille, mitä tulee tietoihin ja tiedon keruuseen ja tilastoihin. Me tarvitsemme näitä tietoja nopeasti, meidän pitää tulkita tietoja helpommin ja niiden pitäisi olla helpommin saatavilla. Tietenkään ei voi unohtaa sitä, että säästö toimet vaikeuttavat tilannetta Euroopassa. Ja tämä taas vaikuttaa oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita jäsenvaltioilla on, samoin komissiolla. Uusi Euroopan tilastoohjelma on välttämätön niin, että asiantuntijat ja ne, jotka analysoivat tietoja, puhuvat samaa kieltä ja voivat ottaa huomioon erityispiirteet, joita eri maissa on. Ja sitten ehdotuksiin. Ensin me tarvitsemme aitoa yhteistyötä kansallisen ja Euroopan tason välillä. Edelleen me tarvitsemme ammatti, ammatillista yhteistyötä, jotta ratkaistaan kysymyksiä. Unkarin tulkki valittaa lukijan nopeutta. Me tarvitsemme näitä tilastotietoja Euroopan tasolla minä haluaisin korostaa sitä, että vammaisten pitää myös saada käsinsä tätä tietoa. Puheenjohtaja ilmeisesti tässä pyytääkin puhujaa hidastamaan tahtia. Mitä meidän nyt sitten pitää tehdä? Meidän pitää perustaa työmme olemassa oleviin tilastoihin. Ja tässä puhun uusista indikaattoreista. Kun näitä uusia indikaattoreita luodaan, meidän pitäisi ottaa huomioon jo olemassa oleva tieto ja tilastoista. Indikaattoreiden lisäksi, koskevat kasvua, en usko, että on paljonkaan järkeä käyttää indikaattoreita. Tuottavuuden kohdalla on muita indikaattoreita, jotka vaikuttavat kasvuun. On erilaisia käsitteitä ja strategioita. Niitä pitäisi voida yhdenmukaistaa. Jos me haluamme, että jäsenvaltiot ja komissio pystyvät, pystyisivät myös mm, suunnittelemaan toimintansa, mitä tulee elämän laatuun näihin kysymyksiin, meidän pitäisi tarkistaa tätä indikaattoreiden käyttöä. Meidän täytyy pitää mielessä, että jos me haluamme vammaisille tietoa myös tarjota. Tarvitsemme myös asianmukaisia tilastotietoja. Euroopan komissio suunnittelee sitä, että aikoo julkaista Euroopan mm, vammaisten mahdollisuuksia. Tietysti meidän pitää pitää mielessä myös ikääntyvä yhteiskunta, samoin ihmiset, jotka ovat vammaisia. Tämän takia palveluiden, sa- palveluiden saanti on erittäin tärkeä. Terveydenhoito ja vammaisuus ovat kaksi perusprioriteettia kestävässä yhteiskunnassa. Sitten liikenteestä tarvitsemme tilastotietoja liikenteestä, jotka osoittavat, missä määrin eri mahdollisuuksien käyttö toteutuu. Tällä hetkellä meillä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, kuinka ihmiset tai vammaiset ihmiset voivat käyttää erilaisia liikennevälineitä tai minkälaisia esteitä he kohtaavat, eikä meillä ole mitään kuvaa myöskään siitä, minkälaisia julkisen liikenneen välineitä, busseja, rameja ja muita käytetään ja missä määrin niitä on sope- sopeutettu myös vammaisten käytettöön. Me tarvitsemme siis Euroopan tason kehittä- kehittämistä ja parantamista. Mitä tulee koulutusohjelmiin, täytyy pitää mielessä käyttäjien tarpeet, mutta myös kansalaisten tarpeet ja heidän näkemyksensä. Tilastosta täytyisi tehdä myös käyttäjäystävällisiä. Euh, merci, monsieur. Kiitos, herra Benjon. Right. Um... Selvä. <clears throat> Selvä. Kokonaisuudessaan voisin sanoa, että suurin osa tarkistuksista tuo uutta, mutta, ja niitä voidaan tukea. Kuitenkin minulla on ongelma eh, tarkistuksen neljä ja kymmenen kanssa siinä käytetään termiä esteetön. Jos katsotamme esteettömyyttä, se on itse asiassa absoluuttinen termi. Minä vieläkin mieluummin käyttäisin ajatusta äm, pääsyn tai liikkumisen esteet. Äh, se on eräänlainen jatkumo, jolla yritetään saavuttaa aikaan jotain mm, aina parempaa, mutta joka jopa mm, me, joilla ei ole mitään vammaa, niin meilläkään e, ei ole esteettömää, esteetöntä pääsyä kaikkeen. Nuorilla ihmisillä on esimerkiksi esteitä, koska heillä ei ole ajokorttia tai heillä ei ole varaa autoon, joten esteet työttömyys ei ehkä sisällä kaikkea tietoa, joten olisi paremmin, että puhumme pääsystä tai sitten tarkistus 5 tuen sitä, että uusien indikaattorien olisi mahdollisimman tarkoin perustuttava saatavilla olevaan tilastotietoon. Tähän on kaksi hyvää syytä, ei pelkästään kustannukset, se on ensimmäinen syy, vaan toiseksi, e, jos e, olemissa olevista tiedostoja e, et, niin tekee erilaisia hakuja, niin se tarkoittaa, että on historiallista tietoa, jonka pohjalta voi mm, tutkia trendejä, kun jos on taas uutta tilastotietoa, niin ei voi viiteen kuuteen vuoteen tutkia trendejä, joten on käytettävä olemassa olevaa tilastotietoa. En ole vakuuttunut tarkistuksesta kuusi, että poistetaan sieltä sana tuottavuus. En osaa sanoa, onko tämä tarpeetonta vai ei. Mielestäni olisi ö, hyödyllistä, että meillä olisi tietokanta, joka mittaa tuottavuutta. Minun täytyy ensin vakuuttaa päinvastaisesta. Ja sitten tarkistus 13. Mielestäni tämä tarkistus luo hyvin hankalaa kieltä, jota on hyvin vaikea ymmärtää. Ja alkuperäinen on selkeämpi, joten minä kannatan tätä alkuperäistä tekstiä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Nyt minä kysyisin herra Kosalta hänen edustajansa välityksellä, että arvioitaisiin kunnolla, ehkä tarkistusten kautta että näin tehdäänkin, minkälainen tasapaino tässä ohjelmassa on komission ehdotuksen mukaisesti, koska minä oletan, että tilasto-ohjelma tietysti tukee moninaisia toimintoja, joita EU harjoittaa, että on erityisesti makrotaloudellista valvontaa ja tasapainoa, josta on puhuttu sitten edelleen. Tämän täytyy koska, koskea EU 2020-strategiaa ja näitä viittä päätavoitetta. Tavoite, yksi tavoite on köyhdenvastainen toiminta. Tiedetään varsin hyvin, että tällä saralla on tietojen keruu ongelma. Se on aivan hirvittävä tilanne ja tämä aiheuttaa, että keskellä isoa kriisiä, kun oli tämä subprime-kriisi, niin viimeisimmät tiedot, joita olemme saaneet, antoivat sellaisen kuvan EUsta, joka oli peräisin kolmen vuoden takaa. Joten minun mielestäni kysymykset, joita tarkistuksia ehdotetaan ne ovat todella olennaisia kysymyksiä. Mutta niiden lisäksi vielä, niin minulla on aikaa yksityiskohtaisesti tutustua tähän ehdotukseen, mutta haluaisin tietää, käydäänkö kunnollista tasapainosta keskustelua Euroopassa ECOFINin ja EPSKon välillä tavallaan hiukan näin karikatyrinomaiset sanoin. Ja nämä indikaattorit, joiden parissa tietysti Belgia puheenjohtajakaudella teki paljonkin työtä, onko ne otettu siis huomioon tässä tilasto-ohjelmassa? Ehkä joku on paikalla komissiosta. Ai ei ole. Ajonkin. Ehkä komissio voisi valottaa näitä kysymyksiä. Ja sitten voisin, mm, jos haluatte vaikuttaa tähän sisältöön, niin olen pahoillani, minulla ei ole teidän niin, nimeän, en voi esitellä teitä. Thank you, Chair. My name is Guillermo Davila. Kiitos. Minä olen täällä äh, kollegan puolesta, joka ikävä kyllä ei kyennyt äh, nyt osallistumaan tämänpäiväiseen keskusteluun. Ensinnäkin me kiitämme puheenjohtajaa ja Kosakia tästä lausuntoluonnoksesta. Huomioimme nämä tarkistukset samoin kuin tämänpäiväiset kommentit. Ne ovat mielestämme oikeutettuja. Jos ihan nopeasti ottaisin kantaa tämänpäiväisiin asioihin. Ensinnäkin mikä tulee tähän kilpailukykyyn, kasvuun ja kilpailukykyyn, voin vast- varmistaa Kosille, että tämä otsikko kattaa toimet, joita jo on olemassa ja joita on tehty aikaisemmin, joita me olemme eh, kehitelleet tilastoissa. Eli me emme tässä pyydä mitään uusia aloitteita, vaan pyydämme, eh, että tähän otettaisiin mukaan jo ne tilastot, joiden parissa työskentelemme. Eli tarkistus kuusi ei sen vuoksi ehkä ole niin relevantti. Toinen, joka liittyy koulutukseen ja saatavuuteen kansalaisille, Haluamme kertoa valiokunnalle, että tämä ajatus, että ei koulutettaisi ainoastaan käyttäjiä, vaan kansalaiset menee ehkäpä hieman Eurostatin ja komission kapasiteetin ulkopuolelle. Toki kiinnitämme huomiota siihen, että pääsy ja ymmärrettävyys olisi helppo kaikille. Sitten EU 2020 indikaattorit ja makrotalouden epätasapainon indikaattorit. Meillä on tällainen tulostaulu. Meistä meillä on ihan terve pohja. Toki parannamme sitä. Ja välillä me emme kykene äh, varsinkaan äh, sosiaalialan tilastoja niin nopeasti äh, tuottaa. Ja meillä on ehkäpä visio siitä, millä tavalla voisimme nopeuttaa tätä. Ja keskipitkällä aikavälillä toivomme samamme apua, jotta saisimme myös sosiaali- ja työllisyysalan tilastot toimitettua ajoissa ja että ne olisivat myös laadukkaita. Merci, monsieur le rapporteur. Euh, Kiitoksia esittelijälle. Haluatte, haluako esittelee vielä puheenvuoron. Rapporter finalement cette discussion à notre euh, rapporteur. Jatketaan sitten. Niin. Te voitte kertoa tämän keskustelun, keskustelun edelleen esittelijälle. Tarkistusten määräaika on 4. huhtikuuta kello 12. 23. huhtikuuta näitä käsitellään valiokunnassa. Ja kompromisseja sitten sitten käsitellään toukokuussa. Ja 18. kesäkuuta tästä äänestetään vastuuvaliokunnassa. Nyt siirrämme eteenpäin. Ensimmäinen lausuntoluonnoksen käsittely. Keskinäisen Eurooppa-yhtiön säännöistä. Ja annankin puheenvuoron Regina Bastokselle, Tämä on meidän ja Ekon valiokunnan yhteinen lausunto. Kiitos. Mm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä eurooppalaisten keskinäisten yhtiöiden perusmalli on meille erittäin tärkeä tässä ensimmäisessä vaiheessa. Me olimme siis vastuuvaliokunta ja sitten toisessa vaiheessa jurivaliokunta vaati itselleen tämän asian ja me olemme nyt sitten ainoastaan osallistuva valiokunta. Siksipä meidän toimivaltuuttamme tässä hiukan rajoitettiin. Voimme silti Ähm, tästä valiokunnasta lähettää selkeän viestin. Meidän tehtävämme on sanoa, että nyt on aika ryhtyä lainsäädäntötoimintaan, jotta saadaan aikaan keskinäisille Eurooppa-yhtiöille säännöt. Tämä äh, tarve syntyi jo ihan historiastakin. 20 vuotta sitten Euroopan parlamentti jo äh, vaati äh, tällaisia sääntöjä ja komissio teki silloin jo asetusluonnoksen. Vuonna 2006 sitten vedettiin pois. Tämä on valitettavaa. Tässä lausuntoluonnoksessa keskitymme pääasiassa siihen, että näiden keskinäisten yhtiöiden Niistä olisi tultava oikeudellinen väline, joka helpottaa elämää henkilöitä, jotka työskentelevät rajat ylittävästi sisämarkkinoilla, koska ähm, joissakin valtioissa meillä on pitkä keskinäisten yhtiöiden historia. Joissain valtioissa näitä ei ole ollenkaan, esimerkiksi Tsekissä, Kyproksella, Slovakiassa, Virossa. Siellä ei ole tällaisia keskinäisiä Eurooppa-yhtiöitä, äh, keskinäisiä yhtiöitä, mutta taas äh, Ranskassa, Portugalissa, Espanjassa ja muissa EU-maissa on pitkät perinteet tällaisille keskinäisille yhtiöille. Euroopan komission toimesta on tehty tutkimus, joka osoitti, että nämä äh, perinteet ovat niin juurtuneet, että näitä keskinäisiä yhtiöitä voidaan pitää eräänlaisina hyvinvointiyhteiskunnan edelläkävijöinä myöskin terveydenhuoltojärjestelmämme edelläkävijöinä. Siksi nämä yhtiöt ovat erittäin tärkeitä ja Euroopassa on nyt sääntöjä yksinkertaistettava niin, että ne pystyvät toimimaan paremmin kansalliset sosiaaliturvapalvelut ja terveydenhuoltopalvelut. Nehän ovat yhä vähemmän kestäviä ja niiden rahoittaminen on yhä vaikeampaa, siksipä näillä kes- nämä keskinäiset yhtiöt voivat puuttua asiaan. Nehän ovat erikoistuneet terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan ja siksi niiden pitäisi pystyä toimimaan laajemmin kuin mitä ne tekevät tähän mennessä. Sitä paitsi niillä on käytössään välineitä niin, että ne voivat toimia harmonisoidulla tuossa foorumissa Euroopan tasolla. Halusin vain yleisesti osoittaa, että keskinäiset yhteistyöt antavat sosiaaliturva- ja terveydenhuoltopalveluja 160 miljoonalle kansalaiselle ja ovat erittäin tärkeä niillä on 25, on 25 prosenttia vakuutusmarkkinoista ja 70 prosenttia yrityksistä ovat järjestäytyneet tätä kautta. Ne ovat siis tärkeä toimia sisämarkkinoilla, eikä niitä voi jättää huomiotta. Tämän viestin haluaisimme mielellämme välittää tällä lausunnolla. Nyt on tullut se hetki, jolloin komission tulisi antaa lainsäädäntöehdotus niin, että nämä keskinäiset yhtiöt voivat saada eurooppalaiset säännöt. Tähän päätän puheenvuoroni. Odotan erityisesti varjoesittelijöiden kommentteja. Ja jos tämä puheenjohtajalle sopii, niin sitten haluaisin jo ehdottaa aikataulua eh, tai kertoa teille aikataulun, joka on jurivaliokunnalla. Ajatuksena on, että 10. huhtikuuta kello 12 mennessä eh, tarkistukset olisi jätettävä. Sitten tarkistuksia tarkastellaan 30.31. päivä toukokuuta. Kompromisseja eh, katsotaan 10. heinäkuuta valiokunnassa ja silloin lausunto hyväksytään. Juri-valiokunnassa käydään ensimmäistä keskustelua ilman asiakirjaa 19. kesäkuuta. Ja sitten mietintöä tarkistetaan 9. tai 10. heinäkuuta, 11. syyskuuta, 11. lokakuuta. anteeksi, 6. marraskuuta mietintö sitten hyväksytään jurivaliokunnassa. Niinpä meillä on vielä vähän aikaa käsitellä tätä aihetta. Tämä on kuitenkin merkittävä aihe. Kiitoksia. Madame Sipel, puis... Sipel. Sitten Rolla Haaken. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun vahvistaa sen, että miten tärkeät tämä, äh, nämä keskinäiset yhtiöt, samoin kuin niiden säännöt, ovat sosiaalidemokraateille. Sen vuoksi, että tämä solidarisuusjäsen kesken demokraattinen toiminta ja nimenomaan tämä ei-voittoa tavoitteleva toimintatapa ovat hyvin tärkeä osa meidän yhteiskuntaamme ja eurooppalaisilla säännöillä näistä yhtiöistä, jotka monissa maissa ovat hyvin tärkeitä, saisivat mahdollisuuden toimia myös rajat ylittävästi, mikä on hyvin tärkeää, niin hän esittelijä jo sanoi, koska useat ihmiset toimivat rajat ylittävästi mitä moninaisimmilla aloilla. Haluaisin esittelijän kanssa puhua kohdasta kuusi koska olen samaa mieltä tästä arviosta, että jäsenvaltiot saattaisivat lähteä alentamaan omaa osuuttansa sosiaaliturvalle. Henkilökohtaisesti en kuitenkaan usko, että keskinäisten yhtiöiden pitäisi tätä kattaa, vaan olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden täytyy itse kantaa ja vastaa omasta sosiaalisesta vastuustaan ja sitten löytää muunlaisia järjestelmiä täydennykseksi. Samoin kohdassa 12 meidän pitäisi miettiä tätä, koska saksaksi ainakin sanotaan, että näiden yritysten osuus ei ole voittoa tavoitteleva, vaan, vaan se voitto, mikä tulee, niin se panostetaan takaisin yhteiskuntaan. Sen vuoksi me sosiaalidemokraateissa haluaisimme vastustaa kaikkia ehdotuksia, jotka tätä nimenomaista pyrkimystä heikentävät. Sitten en ole oikein varma, mitä tapahtuu, tapahtui tarkistusten määräajoille. työjärjestyksen sääntö, sääntö 50 sanoo, että me olemme assosioitu valiokunta ja me olemme sellaisessa tilanteessa, että Jurin mietintöä ei ole vielä olemassa. Ja silloin minusta on hyvin hankalaa, että meidän täytyisi hyväksyä lausunto ilman, että me näemme vastuuvaliokunnan ähm, mietintöä. Minusta olisi hyvä, jos me todellakin saisimme tämän mietinnön ensin luettavaksi ja sitten meillä olisi äh, mahdollisuus tehdä tarkistuksia tähän mietintöön. Toivon saavani tähän nyt vielä selvennyksen, onko meillä tällaista mahdollista vaiko eikö. Eli siis mahdollisuus esittää tarkistuksia Jurin mietintöön. Lamarkin. Hakin. Chair and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä Eva Bastosta tästä lausunnosta. Oletan, että ensimmäinen asia, jonka sanoisin, että tulen tässä mukaan vähän myöhemmin kuin ehkä muut, mutta minä ihailen suuresti sitä työtä, mitä keskinäiset yhtiöt tekevät. Ja ymmärrän, että tar- on jo pitkään tarvittu tällaista säännöstöä, ja komissio teki viimeisen ehdotuksensa 2006. Yksi kysymys, jonka haluaisin tehdä, ja uskon, että siis yksi kysymys, jonka tekisin, tämä ehkä liittyy neuvoston kanssa tehtyä ongelmiin. Onko jotakin muuttunut? Olemmeko oppineet jotakin Euroopan osuus, säännöstöstä. Voisiko se auttaa meitä tässä, koska minusta näyttää siltä, että tämä on äärimmäisen monimutkainen alue ja tunne suurta huolta, että meidän pitäisi tässä pyrkiä auttamaan eikä suinkaan estämään tätä toimintaa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää helpottaa eurooppalaisia keskinäisiä yhtiöitä tai keskinäistä Euroopan yhteyttä Haluan olla tässä kuitenkin varovainen, ettemme päädy johonkin odottamattomaan lopputulokseen, emmekä tee tilannetta vieläkin vaikeammaksi. Siksi minä vielä palaan tähän kysymykseen, mitä olemme oppineet, miten voimme hieno säätää tämän niin, että se toimii ja toimii myös hyvin omassa maassani. Pääkeskinäiset yhtiöt ovat rahoituslaitoksia, erittäin vahvoja laitoksia, toisin kuin pankkimme, poikkeuksena pieni määrä, joita ei pitänyt pelastaa, ja ne ovat edelleenkin vahvalla pohjalla. Koko kriisin ajan näiden ollut, joten voitte nähdä, miten tärkeitä laitoksia nämä ovat tai yrityksiä. Nyt uskon, että ne joutuvat myös täyttämään Solvenssi 2 säännöt ja ne keskinäiset organisaatiot, jotka saavat pääomansa jäseniltä, eivätkä hankista muuten, niin niille voi olla vaikeaa säilyttää tämä pääomataso ja jatkossakin antaa tarjota mm, palveluita ja kilpailla muiden rahoituslaitosten kanssa. Siis mietin vain sitä, onko mitään keinoa sääntöjen kautta tai säännöstön kautta tarttua tähän asiaan. Kysyn tätä ihan tietämättä mitään, mikä vastaus olisi, miten tässä voitaisiin toimia. Kuten sanoin, keskinäiset Eurooppa-yhtiöt ovat sitkämpiä kuin muut, niin kuin muutkin ovat täällä sanoneet ja tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat myös kestävämmällä pohjalla. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että meidän täytyy niitä voida tukea. Mutta palaan vielä tähän alkukohtaan. Olen hyvin tietoinen siitä, että meidän pitää varmistaa se, että mitä tahansa me teemmekin on hy- hyväksi eikä pahaksi. Ja olen samaa mieltä edustaja Sipelin kanssa. Ei pitä- en ainakaan halua tukea henkilökohtaisesti mitään, mikä rohkaisee siihen, että puretaan näitä keskinäisiä yhtiöitä. En ole myöskään varma, voidaanko rahoitusta saada, mutta jotkut asiakirjat, joita olen lukenut, siellä puhutaan aika paljon tapaisoikeudesta, joka Euroopan unionin tuomioistuimella on keskinäistä yhtiöistä. Ja vieläkin mietin, voimmeko tästä jotakin oppia, onko suuntaa tulevan varalle. Vielä kerran kiitoksia ja odotan mielenkiinnolla työtä pää- ja muiden esittelijöiden kanssa tässä mielenkiintoisessa ja toivottavasti myös hyödyllisessä lausunnossa. Kiitos. Um, kiitos. Jaan pitkälti asiat, joita on otettu esille. Tämä on tärkeä asiakokonaisuus. Ja se, mitä Rova Haakin sanoi, opeista, joita on voitu meidänkin valiokunnassamme saatu, kun hyväksytään esimerkiksi Giikolt-mietintö, osuuskuntien tilanteesta. Tämä pitää pitää mielessä, että pitää tarkastella tässäkin yhteydessä, koska tämä säännös, jota on varsin vähän käytetty tähän mennessä, olisi sääli, jos ei todellakin käytettäisi kokemusta hyväksi. Samalla tiedämme, että on paljon kohtia EU-lainsäädännössä, jotka vaikuttavat erilaiseen sektorin tai tähän sektorin rakenteeseen – jolla keskinäiset yhtiöt toimivat. Ja tämän takia se, mitä täällä teemme, on niin tärkeää. Tiedän, että sitten kun komissio on vetänyt ehdotuksessa pois neuvoston kokouksessa, se sanottiin, että se oli jotenkin Äh, blokerattu, mutta nyt meidän pitäisi yhdessä tehdä työtä ja miettiä, mikä voisi olla pohje, pohjana eurooppalaisille, eurooppalaisille säännöille keskinäisten yhtiöiden kohdalla. Ja olisi hyvä ehkä pitää kuulemistilaisuus joidenkin keskeisten toimijoiden kanssa. Mutta ymmärrän, että te haluaisitte tässä toimia varsin nopeassa aikataulussa. Kuitenkin pitääkö meidän tässä nyt juosta aivan kärjessä nimittäin mitä tulee oikeusvaliokunnan aikataulun, siellä tärkeä päivämäärä on 6.11. Ja olen ymmärtänyt myös, että komissiossa on tehty aloite, jota nyt odotetaan vuoden loppuun mennessä. Kertokaa, jos olen väärässä, mutta ehkä voitte tätä kohtaa täsmentää aikataulussa, minkälainen muoto tälle aloitteelle tulee. Meidän ei pidä mielestäni menettää tätä etumatkaa, joita olemme saaneet tutkimusten kautta, joita olemme teettäneet varsin laadukkaita tutkimuksia. Ja jos mennään liian nopeasti, niin silloin pakotetaan nämä yhtiöt asioihin, jotka eivät olekaan niin hyviä ja ulkoapäin tietysti voidaan painostaa. En viittaa tietenkään mihinkään jäsenvaltioon, ainakaan nimeltä, mutta tällainen toiminta aina ei ole kaikkein tehokkainta, joten en halua, että joudutaan tällaisen tilanteeseen. mitä mieltä olette tästä kuulemisesta. Ja pitää tietysti tarkistaa, miten tämä sopii aikataulun. Nyt vielä ehkä annan komission edustajalle puheenvuoron. Hän voi kertoa tästä aloitteesta, mitä sille kuuluu komissiossa ja minkälainen aikataulu, muoto, sisältö tässä ehdotuksessa on komission tasolla nyt. Merci, Madame le Président. Eh, il est vrai que la commission... Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että komissio lokakuusta lähtien on halunnut rahoittaa tutkimusta, joka oli jo suunnitteilla, ja siitä puhuttiin tiedonnossa, joka koski aloitetta sosiaalisesta yrittäjyydestä. Komissio halusi siis rahoittaa tällaisen tutkimuksen, jotta saataisiin kunnollinen kuva tämänhetkisestä tilanteesta keskinäisten yhtiöiden kohdalla Euroopassa. Tässä tutustutaan kaikkiin esteisiin, joihin osuuskunnat törmäävät silloin, kun ne haluavat laajentaa toimintansa rajat ylittävällä tavalla. Tuloksia tutkimuksesta odotellaan marraskuun lopulla tänä vuonna. En tiedä, sopiiko tämä teidän aikataulunne kanssa yhteen, mutta olisi hyvä, jos ottaisitte huomioon tämän päivämäärän. Joka tapauksessa haluaisin huomauttaa, että asetusidea on todella tärkeä komissiolle luonnollisesti, mutta kun viimeksi keskustelimme neuvoston kanssa koskien asetusehdotusta, 90-luvun alussa, niin silloin meillä oli ongelmia, koska ihan niin kuin mietinnössä todetaan, juridinen muoto, joka yhtenäisillä yrityksillä on. Tätä ei löydy kaikista jäsenvaltioista. Sitten se on tällainen lisäongelma, kun ajatellaan neuvotteluita neuvostossa. Joka tapauksessa pitää tietysti ottaa huomioon huonot tulokset, mitä tulee osuus, kun, Euroopan osuuskuntasääntöjen käytön. Vain 24 Euroopan osuuskuntaa tähän mennessä on osallistunut tähän, mutta pitää Pitää myös ottaa huomioon tulevaisuus, mikä liittyy yritysten, yritysoikeuteen. Tässä konsultaatiossa yksi kysymys liittyy eurooppalaisen yhtiön muotoon ja pyytään sitten tutkimuksia toteutettavuudesta ja missä määrin tällainen muoto on tärkeä Euroopan tasolla. Meidän mielestämme ainakaan mikään komission Mikään mitään, komission suuntaan ainakaan yhtään mitään ennen kuin kaikki nämä eri vaiheet ja toimet ja tutkimukset on tehty konsultaation yhteydessä. Tietysti ehdotus on tullut myös Eurooppa-säätiöltä. Tai, tai Eurooppa-säätiöstä on tehty tällainen ehdotus. Sitä käsittelee nyt neuvosto ja parlamentti. Nyt pitää katsoa, minkälainen, missä määrin tämä ehdotus hyväksytään jäsenvaltioissa, koska haluaisin ottaa esille, että kun komissio päätti 2006 vetää pois ehdotuksensa eurooppalaisesta keskinäisestä yhteistä, niin silloin vain kaksi maata, Ranska ja Belgia, vastustivat. Kaikki muut olivat samaa mieltä. Ja vielä haluan sanoa, että nämä kaikki asetukset pitää hyväksyä yksimielisyydellä. Tämä on tuomioistuimen päätös, joten voitte ymmärtää, minkälaisia vaikeuksia tähän liittyy. Ne eivät tehty komissioon, se komissiohan voi aina tehdä ehdotuksia, vaan ongelmat löytyvät pikemminkin neuvostosta. Lopuksi aloite sosiaalisesta yrittäjyydestä sisältää myös tutkimuksen rahoituksen. Siinä pitäisi tutkia näiden keskeisten yhtiöiden purkkua. Siis säilytetään näiden yhtiöiden varat silloin, kun esimerkiksi Englannissa näitä laitoksia muutti toimintaa, noin 15 vuotta sitten, niistä tuli osakeyhtiöitä. Ja sitten täytyy katsoa, mitä tulee tapahtumaan koko Euroopassa – jos suojellaan tällaista kerättyä pääomaa, jota vuosien varrella on kerätty keskin. Miten sitä tällaisessa purkutilanteessa sitten voidaan tätä pääomaa suojella? Kiitos puheenjohtaja. Ähm, merci. Bon, que, la Commission européenne... Kiitoksia. Niin, siis komissio tekee oman autteensa, se on oma asiassa, mutta meidän tavoitteenamme oli, että myös Euroopan parlamentti sen tutkimuksen pohjalta, jonka me rahoitamme, se on tehty aiemmin kuin komission tänään aloittama tutkimus, jotta se tutkimus voi vaikuttaa myös komission työhön ennen kuin se itse vie lopun lainsäädäntöaloitteen. Tarkoituksena olisi vielä se, että oltaisiin täysistuntovaiheessa vuoden loppuun mennessä, niin tämä on mielestäni hyvä tavoite, mutta minun täytyy vielä tarkistaa asiaa esittelijämme kanssa. Eikö voitaisi aikataulumme ottaa mukaan ensinnäkin tarkistusten aikaraja, joka olisi kauempana, niin että eri tahot voivat tutustua paremmin asiaan Ajattelen tässä erityisesti varjoesityötä, sopiko tämä heille. Ja sitten lisättäisiin vielä meidän työohjelmaamme kuuleminen aiheesta. Keskustelun yhteyden säännöistä näin meidän valiokuntamme sen valiokunta voi keskustella asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa, jotka ovat perillä näistä kysymyksistä, jotta sitten voidaan vastata myös näihin komission vastalauseisiin, koska joissakin jäsenvaltioissa ei ole sääntöjä keskenistä yhtiöitä tai johtuen ehkä rajoitukset, jotka liittyvät EU-tuomioistuimen päätöksiin. Esittelijä. Kiitoksia, puheenjohtaja Kiitän varjoesittelijöitä, jotka myöskin äh, esittivät kantansa tässä ensimmäisessä keskustelussa. Kiitän myöskin komissiota siitä, että se kertoi tämän aiheen äh, taustat ja juridiset puitteet. Ja nyt äh, tulen keskinäisten yhtiöiden tämänhetkiseen tilaan. No niin, siis näiden keskinäisten yhtiön täydentävä luonne, se on asia, jota haluaisimme korostaa tässä ilman, että jätämme julkiset järjestelmät ulkopuolelle, oli kyse sitten terveydenhuollosta tai sosiaaliturvasta. Tämähän on se päärintama tässä aiheessa. Mutta kysymys on kyllä tärkeä. saadaanko sitten vain uusi toimija, jolla tämä järjestö, tämän järjestön kestävyyttä varten tämä voisi saada aikaan sen, että tietyllä tasolla Euroopassa rajat ylittävästi harminisoidaan enemmän. Ähm, tehokkuus ei ole tässä tietenkään pääasia, mutta sitä ei saisi nähdä ainoastaan kielteisenä asiana. Näiden yhtiöiden kannattavuus. Niin. Sitten, että me etenemme varovasti, sitä korosti tässä aivan oikein kollega Harkin. Meidän täytyy todellakin varoa, ettemme ota kantaa tai meidän pitää ottaa kantaa, joka edistää tätä lainsäädäntöaloitetta, mutta ei aiheuta haittaa. Sen tulisi olla apu, ei este. Tämä on tietenkin meidänkin etumme mukaista. Meillä on tämä 20 vuoden historia. 20 vuotta on pyydetty harmonisointia Euroopan tasolla, joten meidän täytyy olla varovaisia tätä taustaa vasten ja hyvin tarkastella asioita. Mitä me olemme oppineet, erityisesti osuuskunnista. Ja tietenkin on huomioitava myös neuvoston mahdolliset ongelmat jos edetään liian nopeasti, liian rohkeasti, vaaditaan ehkä liikaa. Mutta ei unohdeta sitä, että historia myös osoittaa, että nämä keskinäiset yhtiöt ovat vahvempia ja kestävämpiä kuin muut. Ja joissakin jäsenvaltioissa olemme todistaneet tämän myös empiirisesti. Me tiedämme tämän myös kokemuksesta. Ja uskon, että tämä menneisyys voi helpottaa tulevaisuudessa sitä, että hyväksytään tällaiset säännöt. Ja myös jäsenvaltiot ehkä hyväksyvät nämä yhtiöt paremmin, varsinkin siellä, missä niille ei ole pitkiä perinteitä. Eli annetaan niille vielä yksi väline, jotta solidarisuutta voitaisiin toteuttaa yhtiössä. Siitähän näissä yhtiöissä on lopulta kyse. Ja siinä, kun vaaditaan niille eurooppalaisia sääntöjä. Puheenjohtaja ehdotti kuulemistilaisuutta täällä valiokunnassa. Se olisi mielestäni tärkeää, että meillä olisi kuuleminen siellä olisi, voitaisiin kutsua päätoimijat Euroopassa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Sitten sisällöstä. Tämä lainsäädäntöaloite, jota me nyt edistämme, myöskin kokemuksista, joita on saatu eri jäsenvaltioista. Näistä kuuleminen olisi mielestäni hyvä asia, koska sillä tavoin voitaisiin ehkä vakuuttaa vielä joitakin kollegoja siitä, että tämä yhtiömuoto tuo mukanaan etuja Mielestäni se on varsin järkevä ehdotus ja voin esittelijänä ainoastaan tukea sitä, että järjestämme kuulemisen ja myöskin sitä, että hiukan väljennämme tätä aikataulua. Tämä tietenkin helpottaa asioita myös jurivaliokunnassa. Ja jurivaliokunnan aikataulu voi olla meidän mallinamme voimme sopeuttaa oman aikataulumme siihen. Ei ole help- vaikeaa nyt siirtää tätä tarkistusten jätön määräaikaa, eikä myöskään lausunnon hyväksyntää aikaa täällä valiokunnassa. Sitten voisimme ottaa huomioon myös tutkimuksen, jonka olemme tilanneet keskinäistä yhtiöistä. Ja voisimme myös jurivaliokunnan mietinnön sisällön ottaa huomioon. Joten mielestäni tämä on erittäin hyvä ehdotus. Hyvä. Näin ollen, koska lausuntoluonnos oikeusasian valiokunnasta tulee kesäkuussa. No niin. ils vont discuter le, le, le, le draft report. Siis he keskustelevat lausuntoluonnoksesta 90. heinäkuuta. Näin ollen me voisimme, jos oikeusvaliokunta pitää tästä aikataulustaan kiinni, niin silloin me voisimme järjestää kesäkuussa 21. kesäkuuta kuulemisen. Ja sitten tarkistuksia voitaisiin jättää 11. heinäkuuta mennessä Siis sen jälkeen, kun asian valiokunnasta tästä on edellisen päivänä keskusteltu, mutta me saamme tekstin hiukan etukäteen ja me sitten tutkimme tarkistuksia 6. tai 18. syyskuuta ja äänestäisimme 8. tai 9. päivä lokakuuta. Sopiiko tämä teillä esittelijä? Sopii hyvä. Kerromme tästä sitten koordinaattoreille, mutta en usko, että mitään ongelmia sielläkään syntyy nyt tänne onkin tullut yhtäkkiä yö mutta tämä näyttää paremmalta valokuvassa. Hymyilkää, valo on täydellinen. No, nyt joka tapauksessa tämä osuus kokousta päättyy ja tapaamme kaikki monilukuisena kohta erittäin tärkeässä keskustelussa. Puheenjohtajakokous on pyytänyt tätä. Tämä on mielestäni hyvä aloite koska kello 17 meillä on yhteinen kokous talous- ja raha valiokunnan kanssa. Ja puhumme tästä talous- ja sosiaalikriisistä Kreikassa. Läsnä on Troikan edustajat. Tavataan uudestaan kello 17.262.